Good afternoon, colleagues, and we begin with point 20. Jatketaan esityslistan kohdasta 20. Komission selvitys Schengenin säilyttämisestä ja vahvistamisesta 27.9. komissio hyväksyi kolme aloitetta. Tiedonannon, joka koskee Schengenin säilyttämistä ja vahvistamista, Schengenin rajasäännöstön soveltaminen, väliaikaisten sisärajavalvontojen käyttöön ottamisesta ja sitten vielä rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen. Eli väliaikainen sisärajojen palauttaminen. Pyytäisin komission edustajaa esittelemään tämän vasta hyväksytyn paketin ja sitten vastaamaan näihin meidän kysymyksiimme. Virkaista, olkaa hyvä. Ja sitten teidän esityksenne ja sitten esittelijät. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Komission jäseneni eilen helpotti minun elämäni tänään huomattavasti, koska kohtaa yhdeksän, eli komission tiedonanto joka koski mm, muuttoliikeagendaa, jonka hän oli täällä esittelemässä, niin hän, hän samalla sitten puhui lyhyesti Schengenin tilanteesta, Schengenin rajasäännöstöstä ja todella sen tarpeesta sitä muuttaa kun kyse on rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille. Hän, hän itse asiassa esitteli teille eilen jo joitain vain kysymyksiä tämän ehdotuspaketin suhteen ja tietenkin täydennän nyt sitten. Ennen kuin äh, menen yksityiskohtiin, saanen muistuttaa teitä lyhyesti Schengenin äh, suojalausekkeesta, eli tästä rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille. Sillä sehän saattaa osoittaa, auttaa osoittamaan, että tämä ehdotus on ihan loogista jatkoa Schengenin kehittämiselle yleisesti ja niille haasteille, joita Schengen-valtioilla viimeisten kahden vuoden aikana on ollut. Nyt eh, Schengenin eh, sopimushan solmittiin 1990 sen artiklassa kaksi ensimmäistä kertaa on tällainen suojalauseke, jossa todetaan seuraavaa. Kun sisärajat on, sisärajavalvonta on poistettu, jos sisäinen turvallisuus tätä vaatii. Sopimusosapuoli voi muita sopimusosapuolia kuultuaan päättää, että rajavalvonta väliaikaisesti palautetaan sisärajoille määräajaksi. Ja tätä määräaikaa voidaan vielä pidentää. Eli tässä kyse on todella väliaikaisesta rajavalvonnan palauttamisesta. Tämä ajatus on ollut mukana alusta alkaen, mutta eh, tälle valvonnalle ei ole asetettu mitään eh, rajaa. Schengen 12 eh, vuoden ajan sitten selviytyi ihan tämän yksinkertaisen suojalausekkeen pohjalta, sillä kun muutamat jäsenvaltiot joissain tapauksissa väliaikaisesti sisärajavalvonnan palauttivat, niin tämä tapahtui vain muutamaksi päiväksi tai viikoksi. Ja Ranskahan sitten itse asiassa säilytti Belgian ja Luxemburgin välisellä rajalla on rajavalvonnan vuosien ajan siitä syystä, että Alankomaissa oli niin äh, pehmeä huumausainepolitiikka. Äh, ja nyt sitten äh, tämä tilanne ja järjestelmä ylipäätään muuttui vuonna 2006, kun Schengenin rajasäännöstö luotiin. Tuolloin yhteisöllistettiin osia Schengenin säännöstöstä sisä- ja ulkorajojen suhteen ja tämä mm, suojalauseke osittain säilytettiin. Tässä tuli ilmoittaa paitsi muille jäsenvaltioille, myös komissiolle tilanteen muuttumisesta. Ja Schengenin säännöstö tosiaan tuli osaksi EU-lainsäädäntöä. Jälleen rajavalvonta voitiin väliaikaisesti palauttaa sisärajoille, eikä tälläkään kertaa otettu käyttöön minkäännäköistä ylärajaa. Sitten 2010 ja ne jäsenet, jotka tuolloin olivat LIBE-valiokunnan jäseniä, muistanevat, että tuolloin Schengen-hallinnon käsittelyssä myös Schengenin rajasäännöstöä muutettiin juuri tämän suojalausekkeen suhteen ja tämän jälkeen otettiin käyttöön koko joukko uusia toimia ja ensimmäistä kertaa asetettiin kuuden kuukauden yläraja tälle väliaikaiselle rajavalvonnalle sisärajoilla. Miksi kuusi kuukautta? No, Olisihan se voinut olla kolmekin tai yhdeksän tai kaksitoista kuukautta, mutta kuusi kuukautta valittiin, koska se auttaisi, olisi auttanut kattamaan kaikki ne tapaukset, jotka olivat tähän mennessä tai tuohon mennessä tapahtuneet, jolloin rajavalvonta väliaikaisesti oltiin haluttu palauttaa joillekin sisärajoille. Ei siis ollut mitään ehdotonta syytä tälle kuuden kuukauden ylärajalle, joka edelleen on Schengenin rajasäännöstön mukainen määräys. Sitten hän äh, rajavalvonta erityistapauksissa artiklan 29 perusteella äh, rajavalvontaa voidaan pidentää jopa kahteen vuoteen, mutta tässä nyt itse asiassa äh, siihen turvautuminen ei olisi ajankohtaista. Ja nyt sitten tätä suojelulauseketta tulisi uudelleen tarkastella, jotta voidaan sallia pidemmät määräajat rajavalvonnan väliaikaiselle palauttamiselle. Komissio pyrkii vahvistamaan Schengeniä ja tekemään siitä vahvemman, kun ajatellaan näitä nykyhaasteita. Ensinnäkin ulkorajojen oikea valvonta, Toiseksi laittomien äh, maahanmuuttajien äh, sekundäärinen liikehdintä, toissijainen liikehdintä jäsenvaltioiden välillä ja terrorismi, uhka ja ilmeistä on, että tämä kuusi kuukautta on riittämätön ää, äh, yläraja. Ja kun ajatellaan toissijaista liikehdintää, joka liittyy ulkorajavalvonnan puutteisiin. Olemme turvautuneet tuohon artiklaan 29 antaneet neuvostolle erityisiä suosituksia, jotta jäsenvaltiot äh, menettelyjen rajasäännöstömenettelyjen ja määräysten pohjalta voivat äh, pidentää rajavalvonnan väliaikaista palauttamista. Ja nyt olemme siis todella jälleen pyrkimässä vahvistamaan Schengeniä. Otamme huomioon paitsi nämä uudet haasteet, joita jäsenvaltiot ovat kohdanneet, Tämän lisäksi myös ne vastalauseet, joita tietyt jäsenvaltiot ovat esittäneet, ne, jotka ovat kärsineet sisärajavalvonnan palauttamisesta, kun niiden naapurimaat ovat rajavalvonnan palauttaneet tai ottaneet uudelleen käyttöön. Ja me pyrimme ehdotuksessamme löytämään nyt oikean tasapainon rajavalvonnan palauttamisen äh, sallimiseksi sisäisen turvallisuuden syistä. Ja sitten äh, samalla haluamme huolehtia siitä, että vapaa liikkuvuus äh, kärsii mahdollisimman vähän ja että muut jäsenvaltiot joita asia koskee, ovat menettelyssä mukana mahdollisimman varhaisesta vaiheesta alkaen. Eli ensinnäkin tämä määräajan pidentäminen kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen, mitä tulee rajavalvonnan väliaikaisen palauttamiseen, sallimiseen. Tämä on asia, jota tasapainotetaan sitten eri takuiden kautta – Ensinnäkin tähän ilmoitukseen tulisi eh, esittää vahvoja perusteita ja komission ehdotuksen mukaisesti ennen kuin jäsenvaltio tällaisen ilmoituksen tekee. Sen tulisi olla yhteydessä rajanaapureihinsa ja sen tulisi ennalta sopia yhteistyötoimista, joihin voitaisiin ryhtyä. Komissiolla on myös oikeus pyytää lisätietoa myös tästä yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden kanssa. Merkittävä uutuus on myös se, että vaaditaan riskiarviointia, joka, jonka pohjalta voidaan osoittaa, että että uhka tulee olemaan pitkäaikainen. Samoin on määriteltävä selkeästi ne raja alueet, joilla olevaa riskiä halutaan ennaltaehkäistä. Ja tämän lisäksi rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen voi olla vain viimeinen toimi, johon turvaudutaan. Lisäksi lienee paikallaan mainita, että kun jäsenvaltio haluaa palauttaa sisärajavalvonnan yli kuudeksi kuukaudeksi, sillä on myös velvoisuus ilmoittaa, miten ensimmäisten kuuden kuukauden aikana nämä, tämä rajavalvonta on onnistunut torjumaan arvioitua uhkaa. Eli tässä on nyt vahvempia ennakkoehtoja, joiden on toteuduttava, jotta sisärajavalvonta voidaan jälleen ottaa käyttöön. Ja jos jäsenvaltio haluaa tätä valvontaa toteuttaa yli kuuden kuukauden ajan, komission tulee voida antaa asiaan liittyvä lausunto. Nykymääräyksissähän komissio saa antaa lausunnon ja sen tulisi niin tehdä, jos sillä on epäilyksiä toimien suhteellisuudesta tai tarpeellisuudesta. Mutta sillä hetkellä, kun jäsenvaltio haluaa yli kuuden kuukauden sisärajavalvonnan palauttamista, komission tulee antaa lausuntonsa. Käytännössä komissio ei tähän mennessä tällaisia lausuntoja vielä kovinkaan montaa ole antanut. Yksi harvoista liittyi Itävaltaan ja Saksaan ja sisärajavalvontaan, joka otettiin käyttöön toissijaisen liikehdinnän vuoksi, joka aiheutti vakavaa uhkaa niiden sisäiselle turvallisuudelle, aiheuttaen todella kovaa painetta niiden turvapaikkajärjestelmiin. No miksi korostan nyt noin kovasti tätä komission lausuntoa? No luonnollisesti se käynnistää kuulemisprosessin muiden jäsenvaltioiden kanssa ja Euroopan parlamentille se tarjoaa mahdollisuuden poliittisen keskustelun pohjaksi. Joten se, että komissio tällaisen lausunnon antaa, käynnistää automaattisesti jäsenvaltioiden kuulemisen ja arvellakseni myös keskustelun Euroopan parlamentissa. Sitten on ihan uusi erityinen menettely sellaisia tapauksia varten, joissa tämä sama vakava uhka toteutuu vielä vuodenkin jälkeen. Ja jotta sisärajavalvonta voi jatkua vielä tämän vuodenkin jälkeen, on hyvin tiukkoja ehtoja. Nimittäin muun muassa se, että jäsenvaltio on ryhtynyt poikkeuksellisiin kansallisiin toimiin, esimerkiksi julistaen hätätilan tai joka kansallisen lainsäädännön pohjalta on julistanut korkeimman mahdollisen uhkatason koskien mahdollisia terroristi-iskuja niin näissä tapauksissa voidaan myös hyväksyä se, että jäsenvaltio voi jatkaa sisärajavalvontaa yli vuodenkin ajan, jos uhka on säilynyt ennallaan. Näissä tapauksissa jäsenvaltion tulisi tästä sitten ilmoittaa komissiolle ja muille jäsenvaltioille kuusi viikkoa etukäteen. Komissio jälleen antaa tähän lausuntonsa. Ja tässä voidaan nyt rinnastaa menettely nykyiseen 29 artikla menettelyyn. Tässä jäsenvaltiolla ei ole viimeistä sanaa, vaan komission lausunnon pohjalta neuvosto tekee päätöksen ja suosittelee sitten joko sisärajavalvonnan jatkamista yli tämän vuoden tai suosittelee sen päättämistä. Tässä puheenjohtaja nämä tärkeimmät muutokset, uudistukset, joita komissio nykytilanteeseen, nyky turvalausekkeeseen suosittelee. Tässä muuten kollegiossa on myös pohdittu perusteltu nykymääräysten ja Schengenin rajasäännöstön artiklojen tulkintaa. Eli jos jäsenvaltio ilmoittaa siis rajavalvonnan palauttamisesta, on samalla varmistettava, että jäsenvaltio on välttämättä yhteydessä naapurimaihinsa ja tietenkin nykyjärjestelmän mukaisesti sisärajavalvonnan palauttamista tarkastellaan nyt vielä toistaiseksi ja tiedoksenne ihan eilen saimme kaksi uutta ilmoitusta sisärajavalvonnan palauttamisesta. Oletan, että tieto on tullut myös Euroopan parlamentille ja komissio tarkastelee nyt näitä ilmoituksia ja pohtii sovel tapahtuvan seurannan käynnistämistä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Tuo viimeinen virke oli erityisen kiinnostava. Nyt esittelijä Koeli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle tästä esityksestä ja siitä selkeästä, mukavasta tavasta, jolla herra Koster on aina nämä puheenvuoronsa pitänyt. Eilen oli mahdollisuus sanoa komission jäsenille, että yleisesti pidämme hyvänä Schengenin, rajasäännöstön täsmätarkistuksia. Tuoreet kriisit ovat korostaneet sitä, missä paine vallitsee, ja näin on sitten jouduttu siihen tilanteeseen, että useissa jäsenvaltioissa on sisärajatarkastukset otettu käyttöön pitkäksi aikaa. On käynyt myös selväksi, että tarvitaan lisää koordinointia jäsenvaltioiden välille. On lisättävä demokraattista valvontaa ja on tehostettava eurooppalaista puitteistoa silloin, kun kyse on kansallisesta turvallisuudesta. Meidän on suojattava paremmin Schengeniä puutteilta. Samanaikaisesti on kunnioitettava jäsenvaltioiden oikeuksia valvoa rajojaan. Tänään tulin tietoisiksi siitä, että Tanska, todennäköisesti yksi niistä maista, joihin Kosterkin viittasi, on ilmoittanut, että se jatkaa sisärajatarkastuksiaan. Niin kuin tiedätte, Tanska käyttää jo nyt tätä pisintä mahdollista aikarajaa. Tanska on maininnut valtavan maahanmuuttovirran perusteeksi. Toistan tämän vielä, eli valtavan turvapaikanhakijavirran ja raportoinut seuraavaa. Kolme 300 000 ihmistä toukokuun ja kesäkuun välisenä aikana ylitti rajan. Ja samana ajan jaksona 260 3000 ihmistä haki rajalla turvapaikkaa. ...263 henkilöä siis haki turvapaikkaa. Emme puhu 10 prosentista, emme puhu 5 prosentista, emme puhu yhdestäkään prosentista, vaan puhumme 0,1 prosentista. Nyt Tanskan perustelu näyttää olevan turvallisuus. Mitä elementtejä sitten on toimitettu tämän päätöksen perusteluina? Mainitsin äsken numerotietoja, lukuja. Komissio tämän parlamentin ja neuvoston hyväksynnällä on esitellyt etenemissuunnitelman, jotta Schengen saataisiin palautetuksi. Selkeästi joillakin jäsenvaltioilla on toisenlainen etenemissuunnitelma ja pelkäänpä, että Tanska voi olla ensimmäinen, jota sitten muut lähtevät seurailemaan. Kysymys kuuluukin, mitä komissio aikoo tehdä tälle asialle? Palautetaanko Schengen vai annetaanko sen lopullisesti kadota kuihtua? Kiitos. Kiitos edustaja Koilio tästä analyysistä ja hyvistä esimerkkeistä. Muutama jäsen on pyytänyt puheenvuoroa. Edustaja Sargentini. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Oletan, että ehdotukset, jotka on tehty, käsitellään normiprosessissa täällä parlamentissa, eli meillä olisi esittelijä, tarkistuksia, äänestykset ja niin edelleen. Tähän menee kyllä aikaa. Mutta minun käsittääkseni Ranskan mahdollisuus tehdä ylimääräisiä tarkastuksia sisärajoillaan nykylainsäädännön mukaan päättyy 13. päivä marraskuuta tänä vuonna. Itävalta, Tanska, Ruotsi ja Norja omaavat poikkeukset, jotka loppuvat mielestäni joskus lokakuun loppupuolella. Eikö niin? Miten tämä asia nyt hoidetaan? Tässä on sellaisia ehdotuksia, jotka mahdollistaisivat sen, että näillä mailla olisi rajatarkastuksia edelleen sisärajoilla. Nämä ehdotukset mahdollistavat sen, että otetaan aina puoli vuotta lisäaikaa, pidempään kuin tällä hetkellä siis. Mutta nämä poikkeusajat kuluvat umpeen nykylainsäädännön aikana. Tämän paketin kanssa oli kysymys. Vastaus osio. Ja siinä näytti siltä, että jäsenvaltiot voisivat käyttää uutta syytä sisärajavalvonnan käyttöön ottamiselle. Koelion ehdotuksessa tai esityksessä Tanska olisi ollut tällainen esimerkki, eli annetaan jonkinlainen toisenlainen syy ja tämä kello lähtee silloin nollasta. Tämä olisi mielestäni kuitenkin huolestuttavaa, koska tässä ei puhuta mitenkään hyvin toimivan Schengenin palauttamisesta sellaisen Schengenin, jota me toivoisimme. Kiitos. Kiitos Judith. Edustaja Kora ja sitten marie kristin Versia. Kiitos puheenjohtaja. Olen jo kollegoiden puheenvuoroista päätellyt, että tässä komission ehdotuksessa on sellaista, joka ei toimi, joka ei suju kun ajatellaan Schengenin rajasäännöstöä, niin se osoittaa sen, että Euroopassa kaikilla jäsenvaltioilla ei ole samaa painoarvoa. Jälleen kerran säännöt, jotka kiusaavat joitakin jäsenvaltioita, niitä aulisti sitten muutetaan. Kuitenkin vapaa liikkuvuus Schengen-alueella on yksi perusperiaatteista EU:ssa. Solidaarisuus toteutuu vain paperilla, ei koskaan käytännössä. Sen takia Mm, tämä komission ehdotus onkin tästä konkreettinen todistus. 13. marraskuuta tulee määräaika esimerkiksi Saksassa näille tarkastuksille Schengen-alueen sisärajoilla. Ei olisi pitänyt olla mahdollista säilyttää äh, näitä, näitä tarkastuksia ilman sanktioita sääntöjen mukaisesti komissio on osoittanut, että nyt toimitaan todellakin oikea-aikaisesti. Kun jäsenvaltiot haluavat niin sanotusti säilyttää Schengenin alueen ja kuitenkin haluavat tervehdyttää omaa tilannettaan rajoilla ja eivät halua vaarantaa sitä, että joutuvat sanktioiden kohteeksi. Eli milloin sisärajoilla on mahdollisuus tehdä tarkastuksia silloin, kun uhka on vakava. Ja sitten jäsenvaltiolta, jotka ottavat käyttöön nämä tarkastukset, viedään ikään kuin argumentit pois. Jäsenvaltiot, jotka ovat mm, kiinnostuneita tästä, eivät tältä pohjalta tee tarkastuksia. Tämä ehdotus, joka nyt on esillä, tarjoaa meille riittävää perustelua sille, että komissio ei koskaan hyväksy tiettyjä rikkomusmenettelyjä tiettyjen jäsenvaltioiden suhteen. Komissio on esittänyt, että kyse on uhasta äh, turvallisuudelle, joka maahanmuutosta aiheutuu, mutta tälle ei anneta minkäänlaisia numerotietoja perusteluksi. Sitten ovat nämä toissijaiset liikkeet esimerkiksi, jotka liittyvät äh, terrorismin uhkaan Sitten syntyy myös sisäiselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle uhkia. Tätä ei kuitenkaan voida perustella Schengenin näkökulmasta, vaan täytyy muistaa ulkorajat. Vain tällaisen yhteyden kautta voitaisiin valvoa tilannetta sisärajoilla – Eli nyt käy niin, että kaikille sisärajoille on muodostumassa pakolaisleirejä. Kun pyritään toteuttamaan tätä maahanmuuttoagendaa, niin olen yhä vakuuttuneempi siitä, että komission tavoitteena on pitää joitakin maita Euroopan pakolaisleireinä. E, ja tähän ei pyritä millään tavalla helpotusta saamaan aikaan. Kiitos. Mari-Kristin. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani että osa mm, alustuksesta meni ohi. Se oli toisessa kokouksessa. Haluaisin toistaa jo toteamani huolen, joka liittyy Ranskan ja Italian väliseen rajaan. Ja muistuttaisin, että kyse ei ole samoista artikloista, kun Ranska haluaa toimia sisärajoilla. Eli 25, 7 ja 9 artiklat ovat tässä kysymyksessä. Ja komissio esitti, että on paljon enemmän toiminta liikkumavaraa ja vaikeampi sitten taas ymmärtää komission toimintaa, mutta olen hyvin huolissani, sanon tämän uudestaan, sen suhteen mitä tapahtuu Ranskan rajoilla. Ranska mainitsee terrorismin perusteena sisärajavalvonnalle, mutta käytännössä kuitenkin valvoo maahanmuuttoa ja solidaarisuuden osoituksena Italialle, sillä Ranskassa ei ole juurikaan ollut lisäystä, tai ainakin varsin pieni lisäys verrattuna lukuihin Euroopassa, erityisesti Saksassa, kun ajatellaan turvapaikanhakijoiden määrää. Ranskan ja Italian rajasta sitten 30 000 maahantulokieltoa on siellä määrätty. 30 000 maahantulokieltoa Ranskaan. Näistä 30 000 Osa on käännytetty useampaan kertaan, mutta Ranskan ja Italian rajalla äh, Alp-Maritim-departementissa ja Italian puolella tämä muodostaa 70 prosenttia maahantulokielloista Ranskan alueella. 70 prosenttia siis. Ja vain 700-800 turvapaikanhakijaa äh, on jätetty sitten 2016 vuoden aikana tässä departementissa, ei pelkästään rajalla. Kollega Sargentinille sanoisin, että Ranska on nyt jo pyytänyt jatkoa tälle, näille rajatarkastuksille. Ei ole nyt, ei vaan 30. huhtikuuta 2018 asti. Minulla on vain Ranskan viranomaisten muistio edessäni. Niin Minulla ei ole sitä varsinaista pyyntöä, jo, mille, Ranska, mille perusteella Ranska perustaa tämän anomuksensa. Kyse on ulkonäköön perustuvasta tarkastuksesta ja syrjinnästä, joka on aivan erityisen järkyttävää. Jos nyt olen komission selityksen oikein ymmärtänyt, ja tähän liittyykin kysymykseni, minusta näyttäisi siltä, että yritätte toteuttaa sellaisen paketin, että ei olisi enää kahta vaihtoehtoa, vaan pelkästään yksi vaihtoehto pyytää näiden rajojen palauttamista, jotta tämä 27 ja 29 artikla eivät tällä tavalla olisi ongelmallisia. Thank you very much. Before... Kiitos oikein paljon. Ennen kuin edustaja Koster saa mahdollisuuden vastata näihin puheenvuoroihin, totesin, että edustaja Sargentini vittasi siihen, että on pohdittava, mitä me teemme live-valiokunnassa, mikä on parlamentin asema. Köster voi vastata komission nimissä, mutta meillä tietenkin Schengenin turvallisuuden työryhmän puheenjohtajana edustaja Koeliolla on ehkä lisäajatuksia siitä – miten voimme yhdistää kaikkien puolueiden kannat tässä yhteydessä, että saamme parlamentin kannan. Meillä on koordinaattoreiden kokous tulossa 23. päivä. Halusin vain, että tämä pidetään nyt mielessä. Palaan tähän kysymykseen sen jälkeen, kun herra ystävällisesti varmaan voi vastata poliittisiin kysymyksiin, joita jäsenet esittivät – Nämä ovat meidän huolenaiheitamme. Voisitteko vastata näihin kysymyksiin? Kiitos. Thank you, Mr. Chair. No, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin yleisesti vastata näihin eri huomioihin, kysymyksiin. Hiukan provokatiivinen kysymys, jonka Koelio esitti, haluaako komissio toimivaa Schengeniä vai onko komissio luopumassa Schengenistä? Kaikista asiakirjoista, poliittisista tiedonannoista, lainsäädäntöehdotuksista ja ylipäätään viimeaikaisista äh, ehdotuksista, kuten siitä, josta tänään puhumme, tulisi kyllä olla hyvin selvää, että luonnollisesti komissio haluaa suojella Schengeniä, on tehnyt ehdotuksia sen vahvistamiseksi ja täytäntöönpanoehdotuksia, mutta ilmeisimmin vielä ei ole saatu aikaan kylliksi, mutta tehdään, tehdään tässä nyt hyvin selväksi komissio, ja tämän on muuten puheenjohtaja Junckerkin todennut. Schengen on yksi Euroopan unionin merkittävimpiä saavutuksia. Älkäämme päästä itseämme menettämään Schengenin etuja. No, mutta totta kai tähän turvallisuuspuoleen liittyy haasteita ja niistä pyrimme nyt huolehtimaan. Mutta haluan nyt tehdä aivan selväksi, että jos komissio saisi yksin päättää, niin Schengen, äh, Schengeniin olisi täysimääräisesti palattu jo eilen eikä vasta huomenna. Toiseksi joku täällä sanoi, että komissio on tatekosyitä jäsenvaltioille pidentää tätä eh, sisärajavalvontaa. Puheenjohtaja komissio ei suinkaan ole tällaista ehdottamassa, tekosyitä tarjoamassa, ei, vaan komissio haluaa, että meillä on selkeät eh, lailliset määräykset eh, siinä tapauksessa, että eri syistä valvontaa joudutaan toteuttamaan. Että meillä on määräykset, että ei aina tarvitse lähteä nollasta. Jos kyse on vaikkapa ää, jalkapallon MM-kisoista ja huli, jalkapallohuligaanien pelossa halutaan ää, ottaa käyttöön sisärajavalvonta kahden kuukauden ajaksi. Ää, ja jos, äh, tai jos sitten äh, äh, kuukautta myöhemmin tapahtuu hirvittävä terroristi-isku ja sisärajavalvonta halutaan ottaa poikkeuksellisesti käyttöön, niin sitten näitä aiempaa kahta kuukautta jalkapallokisojen vuoksi ei oteta laskuissa kuuteen kuukauteen huomioon. No jotkut sanovat, että jäsenvaltiot saattavat olla kovin luovia ja puheenjohtaja juuripa siitä syystä en voi nyt tässä ja tänään sanoa vielä, mikä on komission reaktio näihin uusimpiin sisärajavalvontailmoituksiin. Me saimme ne todella, niin kuin juuri sanoin eilen, ja me, me, me tulemme tarkastelemaan näitä. Meidän on pidettävä myös kiinni muutoseikoista, jotka näihin ilmoituksiin liittyvät Komissio tulee muun muassa voida arvioida, eivätkö vaihtoehtoiset toimet, kuten vaikkapa poliisitarkastukset maan sisällä, voisi olla riittäviä, joten tähän viimeiseen noudenkorteen ei tule turvautua ennen kuin kaikki muut toimet on arvioitu vakavasti. Ja tosiaan sitten komissio antaa lausuntonsa ja, ja vastauksensa. Ja puheenjohtaja, luulenpa, että tässä vaiheessa tämä on se vastaus, jonka voin eri kysymyksiin kriittisiinkin tarjota. Ja tästä tulee hyvin poliittinen kysymys varmasti ihan lähiaikoina ja siitä käydään sitten keskustelua. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä vastauksesta. Todella Tämä on hyvin poliittista keskustelua. Arvostan tähän, tätä rehellisyyttä tässä vastauksessa. Meidän tulisi varmasti nyt edetä edustaja Sargentinin ehdottomalla tiellä, pohtia mitkä ovat kantojamme näissä hankalissa poliittisissa ja teknisissä Schengen-kysymyksissä. Tämän päivän keskustelussa oli tarkoituksena kuulla komissiota jälleen, mutta myös lähteä pohtimaan meidän vastaustamme, joten kun meillä on muutama minuutti aikaa vielä, ehdottaisin, että voisimme kuulla edustaja Koelion puheenvuoron. Voisitteko nyt kertoa, mikä mielestäni olisi parlamentin lähestymistapa? Jos voisin antaa vähän suuntaa, sanoisin seuraavaa. Meillä voisi olla varmaankin esittelijä. Ehkä lokakuun koordinaattoreiden kokouksessa voidaan puhua tästä, mutta en haluaisi sotkea tässä työryhmän työtä. Eli voisimmeko saada lyhyesti vain käsityksenne ja saada kuulla vähän, mitä työryhmässä pohditaan tällä hetkellä. Kysehän on hyvin monimutkaisesta asiasta. Joten jos voisitte lyhyesti antaa vähän lisävaloa tähän kysymykseen, ainakin nämä vaihtoehdot meillä olisi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa kollegoille, että minä olen ymmärtänyt komission ehdotukset niin, että kun ensimmäistä kertaa hän, muistaakseni edustaja Vergia otti tämän esiin varjoesittelijöiden kokouksessa. Ja tässähän on nyt kuilua kansallisen EU-tason lainsäädännön välillä, kun puhutaan hätätilasta. Mielestäni Euroopan komission ehdotuksessa pyritään nyt kulmaan umpeen tämä kuilu, mutta me olemme kyllä huolissamme. Ja meillä on huolen aiheillemme varmasti syyt, koska me emme halua uudestaan sellaista tilannetta, että on tarkastuksia. jotka ovat turhia, koska pyrimme tukemaan komission ajatusta siitä, että palataan Schengeniin. Mitä työryhmässä sitten tehdään? Meillä oli paljon kokouksia ja voin sanoa, että saimme paljon tukea Euroopan komissiolta. Osa tiedosta annettiin suljetuin ovin, mutta saimme briefauksia sinänsä. Siinä ei ollut ongelma, joten meillä on melko hyvä käsitys siitä, mitä nyt tapahtuu. Ja me olemme lähteneet jo valmistelemaan Schengenin tilaa käsittelevää valiokunta-aloitteesta mietintöä perustuen ryhmämme ajatuksiin. Me aiomme hyväksyä tuon mietinnön ja siitä on tarkoitus sitten lopulta sopia Strasbourgissa. Minusta työryhmässä voitaisiin kerran keskustella ainoastaan sisärajoista. E, seuraavassa kokouksessamme. Meillä on suunnitteilla myös Schengen kuulemistilaisuus joulukuulle. Puhuin Antonin kanssa ennen tätä kokousta, mutta luultavasti koordinaattorit voisivat vähän pohtia tämän kuulemisen alaa. Ajattelimme vähän pienempää tällaista ikään kuin sisäistä kuulemista, mutta nyt kun tapahtumia on uusiakin, niin pitäisi ehkä pohtia, kutsuttaisinko – kansallisten parlamenttien jäseniä myös. Te ja koordinaattorit voisivat ehkä pohtia tätä, me voimme oman lausuntomme siihen antaa. Mutta valiokuntaloitteinen mietintö, keskustelu parlamentissa, mietintö Schengenin tilasta. Näin parlamentti voi pohtia sitä, mistä Schengenissä on kyse tällä hetkellä. Eli tämä on sitä poliittista työtä, jota voisimme nyt tehdä. Kiitos oikein paljon. Kuulemisajatus on varmasti hyvä. Voimme ottaa tämän koordinaattoreiden kokouksessa esiin 23. päivä. Ehkä voisitte jopa tulla sinne kokoukseen, eikä raportoimaan, kun ajatellaan, miten hankalasta ja monimutkaista kysymyksestä tässä puhumme. Olisi hienoa, että saisimme kansallisen ulottuvuuden mukaan – koska todella kyse ei ainoastaan komissiosta tässä, vaan neuvostosta myös. Ja jäsenvaltioiden oloista. Tämä olisi hyvä ajatus kuulemista ajatellen, mutta samalla pitäisi olla tarkkana. Ettei olisi tätä normaalin oloista oloista – asetelmaa, vaan nyt pitäisi saada vähän uudenlaista vauhtia. Meidän pitäisi fiksusti ja joustavasti voida hoitaa tätä kysymystä. Eli kuulemistilaisuus kannattaa ainoastaan järjestää, jos sillä päästään toivottuun tulokseen. Meillä on paljon työtä tehtävänä, kun tämä on niin valtavan kiinnostava aihe. Katsotaan siis, mitä saadaan päätettyä 23. päivä Ainakin täällä on koordinaattoreita ja teidät voitaisiin kutsua tämän työryhmän puheenjohtajana myös. Jos ei muita kommentteja ole tällä hetkellä, haluaisin kiittää komissiota ja Kaisteria. Kiitos jälleen kerran. Kiitos kollegoille oikein paljon, että olitte täällä läsnä ainoastaan tätä aihetta varten torstai-iltapäivänä. Arvostamme tuota kaikille mukavaa iltapäivää. Kiitos työstänne tällä viikolla. Kiitos. See you next week. Me nähdään ensi